So colleagues, for those... Kollegat, ne jotka haluavat lähteä täysistuntosalista, pyytäisin teitä tekemään sen pikaisesti. Ja nyt siirrymme sitten normaaliin menettelyyn, eli äänestysselityksiin. Listallani on useita henkilöitä. Ensimmäinen on Giles Gorens. Monsieur le Président, Puhemies. Voinko nyt antaa äänestysselitykseni? Hyvä puhemies, te korostitte tätä yhteisömenettelyä aivan oikein ja sen perusteella kaikki jäsenvaltiot sekä kaikki instituutiot osallistuvat päätöksentekovaiheeseen ja prosessiin alusta lähtien. Pankkikriisin hoitaminen oli asia, jossa tätä menetelmää ei noudatettu. Ja siihen Barroso eilen juuri viittasin. 2008 me turhaa odotimme, että, para, että Barroso palaisi ruotuun. Euroopan unioni ja Ranska, yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Italia, kaikki, jotka ovat G2 neljän jäseniä, mutta myöskin monet muut maat asetettiin sivuraiteelle päätöksentekoprosessista vuonna 2008 puheenjohtaja Barroson olisi pitänyt käyttää yhteisön menettelyä sen mukaan, mitä eilen puhuitte. Juksi, juuri siksi minä en voinut teidän puolestanne äänestää. Minulla on myöskin henkilökohtainen kommentti. Täällä on nyt vähän vaikea puhua, kun täällä, eh, täällä on näin hälyisää. Olen aivan samaa mieltä kanssanne, joten haluan toistaa vielä kerran. Ne, jotka haluavat lähteä salista, voisitteko tehdä sen nyt ja hiljaa, niin että voimme jatkaa työtämme. Seuraava puhuja on äh, edustaja Crescenzo Rivalini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Presidente. Kiitos, puhemies. Tässä kommenttini loppuosalla aion puhua Napolin murteella, koska haluaisin e, e, kiinnittää paikalla olevien huomiota Etelä-Italian tilanteeseen. Minä, minä haluaisin Barroso, että olisitte koko Euroopan puheenjohtaja, myös Etelä-Italia mukaan lukien. Se on Euroopan portti Eurooppaan. Se on monille, monien kulttuurien, monien etnisten ryhmien, monien, kans, monien kansojen kohtamispaikka ja se on myöskin sitten portti eh, Euroopan muinaisen kulttuurin pariin. Sitä tulisi myöskin sitten eh, kohdella kunnioittavasti, niin kuin muitakin Euroopan maita. Sen vaikeudet tulisi ratkaista ja Euroopan tulisi puuttua siihen sen ongelmiin samalla energialla, kun se on myöskin kun, eh, kuin 150 miljoonan itä-eurooppalaisen kohtaloita on ratkottu ja asia edesautettu. Italian panos Euroopan unionille on ollut merkittävä. Presidente Barroso, l'ha già Tässä tällä murteella on oma kielioppinsa, oma rakenteensa ja minusta, minulla on oikeus puhua minun kansani puolesta, joka ja korostaa sitä, että kaikki alueet ovat osana Eurooppaa. Me olemme kaikki osa muinaista mannerta ja kaikki me olemme antaneet tälle panoksemme samalta pohjalta. Itä-Euroopasta on liittynyt 150 miljoonaa uutta jäsentä ja ansaitsevat 28 kertaa enemmän kuin aiemmin. Minusta on tärkeää, että Eurooppa tukee Italiaa ja tässä ää, ää, Vaate, vaatellaan. Puhemies kehottaa lopettamaan. Sir, I know you are new. Tiedän, että olette uusi, mutta seuraavaa kertaa ajatellen, siis aika, puheaika on äänestysselityksessä minuutti, kiitos. Daniel Hannan seuraava puhuja. Thank you, Mr. Chairman. Uh, time has... Kiitos puhemies Eh-, ehkä aikaan odot, meidät valmistellut tähän rituaaliin, vaikka me tunnemme EUn rakenteet, emme kuitenkaan pysty ymmärtämään, että kuinka kamalaa se on, että meillä on tällaisen ei-valitun byrokratian johdossa tällainen henkilö. Siis Euroopan komissiostahan ei kukaan äänestä ja kukaan ei voi päästä siitä eroon. Ja ainoa demokraattinen, demokratian pisara on se traditio, jonka juuri me tässä hoidimme. Siis tässähän on kysymys melkein vanhasta komekon ajoista, jolloin kaikki nousimme ja annoimme aplodit tällaiselle kumileimasimella päätettyyn asiaan. Siis tässähän kysymys voisi, kysymyksessä voisi olla kuka tahansa, vaikka hän on aika hauskan tuntunen, ja, mutta mielestäni on jotain farsin omaista prosessissa, jossa ei ole minkäänlaista demokratiaa mukana sellaisessa järjestelmässä, jolla on monopoli tehdä lakialoitteita. Ja siis vaikka emme pysty millään tavoin äänestämään tämän asi- tästä asiasta. Said Kamal. And like my previous colleague. Toisin kuin kollegani, minäkin haluan todeta, että minullakin on omat varaumani Barroson uudelle valintaan kohtaan. Hän sentään äh, on sitoutunut äh, eurooppa, eurooppalaiseen äh, integraation kansan tahton, tahdon vastaisesti, mutta hän kävi ECR-ryhmän kokouksessa ja selitti olevansa sen fiksun sääntelyn puolesta, mitä se sitten tarkoittaneekaan. Monet uskovat, että, että se on sääntelyn purkua, tai että kaikki sääntely on aina älykästä, mutta Haluaisin kyllä kysyä, että onko hän todella sitten sen kannalla varmistaakseen, että kaikissa direktiiveissä komissio todellakin toteuttaa tämän taloudellisen vaikutusanalyysin. Esimerkiksi meillä on investointirahastodirektiivi ja sen vaihtoehdot. Siitä ei ole tehty mitään analyysiä. Miten näissä olosuhteissa sitten, miten, miten me sitten näissä olosuhteissa pääsemme ikinä mihinkään älykkääseen nokkelaan sääntelyyn. Kiitos. Seuraavaksi Andrew Browns listallani minuutti. To oppose the joint uh, motion for resolution on forest fires, despite... Vastustin tätä päätöslausumaa, joka koskee metsäpaloja, vaikka olen samaa mieltä siitä, että Euroopan maiden pitää tehdä yhteistyötä torjuttaessa metsäpaloja ja niiden tuhoja. Olen kuitenkin sitä, äh, siis vastustan sitä, että me saamme aikaan Euroopan, e- EUn toimielimiä, jotka tavallaan toimivat jäsenvaltioiden puolesta. Haluaisin kiinnittää huomiotanne 0708 kohtiin. Tässähän puhutaan siitä, millä tavalla humanitaarisesti vastataan näihin kauheisiin strategioihin, eli, tragedioihin, eli millä tavalla voimme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 Kiitos. Haluaako, se koko, haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron äänestysselitykseksi? Mikäli ei, istunto keskeytetään. Toivotan teille hyvää ruokahalua ja tapaamme jälleen kello 15.00. Kiitos.